Uh, so ladies and gentlemen, it's almost 10.30. Hyvät naiset ja herrat, kello on jo melkein puoli yksitoista, eikö aloitella? Ainakin minuutin parin päästä, jos vaikka istutuisitte. Täällä taitaa olla ihan täysivaltainen määrä esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Rova Gebhardt SD-ryhmän puolesta kysyisi, onko Euroopan meres tulossa, tai edustatteko te siis varjoesittelijyytenä Checking, we, we, uh, we want... Tarkistelen tässä nyt vain. Aloitamme herra De Jongin mietinnällä nimittäin. Right. Um, well, good morning. Selvä. No niin, hyvää huomenta päivää kaikille. No niin, aloittaa nyt ensimmäisen kaksipäiväisestä kokouksestamme. Tervetuloa jäsenet ja kaikille, jotka verkossa meitä seuraavat. Tervetuloa joukkoomme. Ehkä ilmoitukset ensin. Tässä meidän uusi avisimme. Tästä löytyy kappaleita myös verkkosivuilta voi myös tilata sen sähköpostiosoitteeseensa. Siellä on aika paljon linkkejä erilaisiin tietolähteisiin. Me teemme läheistä yhteistyötä myös kollegojamme info- ja tekniikkaosastolla, jotta voimme asiakirjan julkisuutta ja saatavuutta parantaa. Ja tiedän, että monet jäsenetkin ovat tässä olleet mukana talkoissa. Toiseksi ilmoittaisin sen verran, että meillä on nyt sisämarkkinakuukausi käynnissä tältä vuodelta. Se alkoi 23. syyskuuta ja jatkuu kuukauden tästä eteenpäin. Ja jos menette verkkosivulle yourideasoneurope.com, niin sieltä .eu, niin siellä on mahdollisuus ajatuksia sisämarkkinoiden parantamiseksi. Tässä olla mukana myös verkkokeskusteluissa. Sinnekin voi mennä. Me pyrimme vastaamaan kysymyksiin ihan tosi aikaisesti. Eilen olin siellä. Nyt voitte katsoa tuloksia. Moni jäsenkin on siinä mukana. Jäsenille ja koordinaattoreille toteaisin, että siellä olisi vielä vapaita paikkoja jos haluatte tunnin keskustella, rupatella siellä, koska siellä on iso kirjo erilaisia kysymyksiä ihmisiltä, jotka haluavat tietää oikeuksistaan sisämarkkinoilla. Ja kyllä teidät pidetään varpaillanne näissä, varpaillanne näissä kysymyksissä. Eli kokekaapa, jos joku meitä katsoo, niin hauskaa, että olette seuranamme. Sitten muodollisimmat asiat. Tervetuloa Susanna Roitova. Hän on uudastanut ihan valtavasti uudessa lainsäädäntöpuitteissa monissa teknisissä hankkeissa. Tästä pari ilmoitusta. Ensinnäkin meillä on tullut lisätoimenpiteitä, jotka liittyvät painelaitteisiin. Niitä pitäisi kohdella yhtä lailla ja varsinkin minä nyt esittäisin, kai ovat sopineetkin näin, että se pannaan myös roittuvan tehtävälistaan täydentämään koko pakettia. Toiseksi ne, jotka ovat säännöllisesti seuranneet tätä, niin tiedätte, että meillä on ollut hiukkasen ongelmia päästä sopimuksen neuvoston kanssa, koska meillä ei ole vielä sopimusta muotoilusta, joka tuli parlamentin oikeuksiin liittyen täytäntöönpanoja menettelyyn. Puheenjohtajavaltio Liettu on todennut, että nyt on sopuratkaisu tarjolla, sekä sopikin meille. Toivottavasti Korepel hyväksy vielä tällä viikolla. Rova Roitovain saa puheenvuoron, jos hänellä on jotain uutta kerrottavaa uudesta lainsäädäntöpuitteista, jos haluatte. Haluatteko puhua? Uh, thank you very much, uh, Kiitos Malcolm. Luulenpa, että minulla ei tässä nyt ole mitään aivan uusia uutisia, sillä neuvottelut ovat meneillään ja avustajani on hyvin tiukasti um, mukana näissä neuvotteluissa, ja, mutta, ja neuvottelut jatkuvat ensi viikolla. Minulla ei siis ole mitään tästä päivän polttavia uutisia, mutta olen pettynyt, että tämä artikla, joka liittyy tähän pää, pääaiheeseen, joka ei liity pääaiheeseen, niin sen takia on nyt koko pakettia sitten lykätty. Malcolm, haluaisin kysyä tästä uutiskirjasta, että olisiko se mahdollista kääntää eri kielille, sillä tiedot olisivat hyvin tärkeitä kansallisille parlamenteille, sillä kansalliset parlamentit eivät aina ymmärrä edes, mitä sisämarkkinat tarkoittavat. Olisi tietenkin kiva, jos pystyisi, mutta eipä täällä oikein löytyä resursseja. Se liittyy laajempiin kysymyksiin, joita voidaan ottaa tietenkin tiedotusyksikön kanssa ja mietitään sitä. Ehkä tulisi eri kielitoisintoja. Me olemme nyt ensimmäisiä valiokuntia, joka tätä on mennyt eteenpäin. Ehkä ainakin jonkinlainen yhteenveto voitaisiin esittää parlamentin työstä. Olette oikeassa pitää viestiä paremmin tästä ei kansalliselle parlamentille, vaan sidosryhmillekin. Olen turhautunut minäkin ajatella lainsäädäntöpuitteita. Minä tein ihan selväksi kyllä ehdotukseni eri maiden lähettiläille, jotka tässä tulevat kyseeseen toivottavasti, että saadaan aika järkevää tulosta. Sitten mitä muita muodollisia asioita, ennen kuin mennään varsinaisen päivän tekstiin, nimittäin pöytäkirja heinäkuulta. Se on myös kansioissanne. Jos huomatuksia ei tule kokouksen loppumennessä, voitaisiin pitää hyväksyttynä tämä pöytäkirja. Sitten kolmikantaneuvottelut, tiedot, niitä ei oikeastaan muita ole kuin nimenomaan roittuvan mietintö. Eli nyt voimme mennä ensimmäiseen varsinaisen kohtaan esityslistallamme. Tässä meillä on valiokuntaloitteinen mietintö, jossa esittelijänä on Cornelis Jong. Tervetuloa Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelma kaikkien toimijoiden eduksi. Me käymme läpi tarkistuksia. Runsas 90 niitä on tullut, mikä osoittaa suurta mielenkiintoa. Käymme läpi tarkistukset, puhumme kompromisseista. Rova Rebent ja hänen tiiminsä sisämarkkinapääosasto, tervetuloa. He ovat olleet kovin kiinnostuneita myös meidän työstämme. Sen verran toteaisin vielä, että huomenna iltapäivällä meillä on täällä valiokunnassa myös ensimmäinen vähittäiskauppakeskustelu, paneeli, joka menee myös verkkoon. Siellä on alan edustajia mukana keskustelemassa tästä. Toivottavasti olette sielläkin paikalla tai sitten katsotte verkosta. Schwab, Koratsa Pilteika ei voi olla, eli Schwab, Schwab kommentoi. Rova pereskeri ei ole vielä paikalla. Logega Gorton myöhässä Ruule, Ryyle on paikalla ja minä olen paikalla ja pyydän, että komissiokin puhuu aiheesta. Eli pitämättä puhetta, puheenvuoron saa esittelijämme Cornelis de Jong. Mitä mieltä olet tarkistuksista? Thank you, Mr. Chair, Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen kaikille kollegoille, jotka ovat nähneet vaivaa ja esittäneet tarkistuksia on mahdollista hyväksyä monista, monia näistä tarkastuksista. Ne ovat hyviä lisäyksiä mietintöön. Mainitsin jo ensimmäisellä keskustelukierroksella, että tilaa on rajoitetusti ja vähittäiskaupasta olisi enemmänkin sanottavaa. Monet tarkistukset ovat täysin ongelmattomia. Muutamia huolenaiheita ja ongelmia on, joista haluan puhua. nyt kun sanon tämän, niin tietysti esitän myös kompromissitarkistuksia, sillä muutamia tarkistuksia on, jotka ovat päällekkäisiä ja jotka käsittelevät samaa asiaa eri näkökulmista. Haluaisin tässä puhua kolmesta seikasta. Yksi niistä on erityisen tärkeä minulle. Nimittäin ne kohdat, jotka puhuvat riippumattomista vähittäiskaupoista, pienistä kaupoista, Sanoin tämän jo ensimmäisellä keskustelukierroksella. On nimittäin muutamia tarkistuksia, jotka menevät vähän äärimmäisyyksiin, kun pelätään protektionismia. Sanoin viime kerralla, että en kannata protektionismia, mutta kun katsomme komission kertomusta, meillä on tällainen de minimis vähimmäis päätös, komission päätös. E, ja tässä puhutaan 200 000 euron ylärajasta, joten ei meidän pitäisi olla tässä rajoittavampia kuin komissio, kun puhumme valtion tukitoimenpiteistä. Tämä on normaalia käytäntöä. Ei tarvitse tällaisesta pienimuotoisesta tuesta raportoida, pienimuotoinen tuki voi olla olennaista pienille vähittäiskaupoille, eikä niillä tietenkään pitäisi sitten haitata oikeudenmukaista kilpailua EU-ssa. Meidän pitäisi siis tässä asiasta löytää kompromissi. Kompromissin pitäisi kunnioittaa kaikkia olemassa olevia valtion tukisääntöjä, mutta toisaalta ei pitäisi estää alue- ja paikallisviranomaisten toimia tällä alueella, kun ne haluavat tukea vähittäiskauppaa. Tässä, tämän asian suhteen siis tarvitsee tehdä töitä. Ja sitten toiseksi horisontaalinen kysymys. Usein, kun meillä on näitä ongelmia, käännymme komission puoleen. Yksi esimerkki tästä on sähköinen kauppa. Minä kannatan sitä, mutta ei komission nyt tarvitse yks, a, yksitellen kauppoja auttaa luomaan sähköistä kaupankäyntiä. Meillä on esimerkiksi yritysjärjestöjä, jotka voivat tällaista tukea antaa. Meidän ei pitäisi keske, tavallaan hoitaa kaikkea keskushallinnon kautta. Monet tahot pyytävät komissiolta tällaista ruohonjuuritason toimintaa jäsenvaltioissa, eikä se ole komission tehtävä. Komissio voi jakaa parhaita käytäntöjä, jakaa tietoja, ehkä antaa tällaisia työkalupakkeja, mutta pitää olla kyllä varovainen ja ei, eikä saa pyytää komissiota tekemään aivan kaikkea, hoitamaan kaikkea. Ja sitten kolmanneksi Nyky, tämä liittyy myös nykytilanteeseen Hollannissa. Supermarketit ovat lähteneet hintasotaan. Kuluttajat pitävät tästä erityisesti kriisitilanteessa, tilanteessa mutta samalla yksi supermarketeista on jo tuottajille, tuottajille kirjoittanut, että no, teidän pitää leikata hintoja 10-15 prosenttia en tiedä, miten sen teette, mutta teidän pitää tehdä se, koska supermarketit käyvät hintasotaa. Ja nämä ovat siis olemassa olevia sopimuksia, joita nyt sitten yhtäkkiä rikotaan, koska supermarketit ovat päättäneet ryhtyä hintasotaan keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt jo on tämän vapaaehtoisen järjestelmän kanssa syntynyt ongelmia, ja jos vapaaehtoista järjestelmää nyt sitten jatk- jos vapaaehtoinen järjestelmä puuttuu tähän, niin silloin sitä pitäisi tukea, mutta jos huomaamme, että vapaaehtoinen järjestelmä on puutteellinen ja mietinnössä niin minäkin olen puhunut puutteellisesta täytäntöönpanosta, niin silloin minä kyllä haluaisin esittää kompromissitarkistuksen, joka pyytää enemmän lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa, sillä um, muutamat kollegat ovat pyytäneet sääntelyä, jotkin ö, ovat puhuneet i- mielenkiintoista ideasta tällaisesta eurooppalaisesta oikeusasiamiehestä väitöskaupan suhteen meidän pitää todellakin tarkastaa tätä asiaa ja nyt, jos sitten vapaaehtoinen järjestelmä on tehokas, jos näemme sen tänä, tällä viikolla ja ensi viikolla, niin tilanne on eri, mutta mielestäni meillä on kyllä tässä kriisitilanne käsillä. Tässä kaikki minulta ja nyt odotan mielenkiinnolla sitten kommentteja kollegoilta. Kiitos. No niin, kiitoksia kovasti. Toden totta tekemästäsi työstä. Kun katson tarkistuksia, niin mielestäni moni lisää paljon hyvää mietintöösi. Tämä on valiokuntaloitteinen mietintö. Totta kai sinulla on omat reunaehtosi myös ajatellen tekstin määrää. Sitä pitää noudattaa. No niin, kuullaanpa sitten varjoja tai heidän, heitä korvaavia. Herra Schwab ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Aluksikin san meille varjostelijoille, meillä Anna-Maria Koratsa Bild, hän on varjostelija, hänen on ollut mukava käydä rakentavia keskusteluja esittelijän kanssa ja hän on voinut osallistua siihen, että tämä mietintö on menossa oikeaan suuntaan. Pohjimmiltaan me todellakin uskomme, että tämä on jo tässä saavutettukin. Yksi näkökanta, jota Koratsa Bild meidän ryhmämme kannalta katsoo sellaiseksi, että sitä ei ole riittävästi katettu, on perusongelma, että tällä markkinasegmentillä edelleenkin on perustavanlaatuisia esteitä rajat yttävillä sisämarkkinoilla, mitä tulee ennen kaikkea eh, asettumisoikeuteen, ja hän haluaisi vielä kerran tarttua siihen, että lisätestit tai se, että ei tunnusteta eh, tutkimus- eh, sertifikaatteja tai muita eh, kysymyksiä, jotka liittyvät jäsenvaltion rajoihin, lueteltaisiin tässä selkeästi. Puhumme sen puolesta, että tällä markkinoilla palveludirektiivin palveluissa lähtien olemme olleet kiinnostuneita. Tässä Rova Gebhardt lukee näitä tarkistuksia mielenkiinnolla, siis estettä ei saisi siis olla. Sitten on niin, että pidämme tietysti arvossa myös sitä, ja Rova Koratsa Bild viittaa tähän painokkaasti, että meidän vähittäiskaupparakenteemme, olipa kysymys online-kaupoista tai kaupoista kaupunkien keskustoissa, että tämä vähittäiskauppa elää kilpailukyvystä, eikä se tule selviytymään sillä, että on uusia protektionistisia esityksiä, ja tähän suuntaan herra Jongin esityskin menee, ja tuemme häntä tässä erityisesti. E-kauppa, siis sähköinen kaupankäynti on hyvin tärkeä rakennuspalikka, jota meidän täytyy Euroopassa erityisesti kehittää, voimakkaammin kehittää, koska se ratkaisee ongelmia, jotka liittyvät tuotteiden toimittamiseen, mutta samaan aikaan kuitenkaan e-kauppa ei ole mikään tavoite sinänsä. Tarvitsemme edelleenkin paikallista kaupallista tarjontaa jylkästään sähköisellä kaupankäynnillä, ja tätä ei ehkä riittävästi ole vielä otettu esille mietinnössä. Rova Koratsa Piltavan oikein myöskin toteaa, että tarvitsemme avoimuutta, todellisia valinnan mahdollisuuksia kuluttajille yksittäis- vähittäiskaupassa. Ja tässä on huolehdittava siitä, että tarkistukset, jotka liittyvät yksittäisiin merkintöihin, yksityisiin merkintöihin, että tämä otetaan mukaan mietintöön sillä tavoin, että kuluttajilla saavat siitä lisäarvoa, eikä sunkaan olisi kysymys jostain, mihin pakotetaan ylhäältä päin. Mitä tulee sitten epäreiluihin toimiin kaupankäynnissä, se on asia, josta myöskin haluamme puhuttavan, mutta muuten Rova Koratsapilt on hyvin kiinnostunut siitä, että huomisessa eh, tilaisuudessa, puheenjohtajahan viittasi siihen, me saisimme todella asianmukaisesti osallistumista siihen tällainen vähittäiskaupan pyöreä pöytä. Uskon, että siellä tulee olemaan mielenkiintoista ajatusten vaihtoa ja tähän Rova Koratsapiltin lausunto päättyykin. Hyvä. Ruma Peressille paikallaan. Herra Logikort, ei kun Evelin, sinä. Äh, Minun ryhmäni puolesta haluaisin sanoa, että haluaisin todellakin kiittää herra de Jongia hyvästä perustasta tälle keskustelulle. Me voimme monista aloitteista olla samaa mieltä herra de Jongin kanssa. Haluaisin kuitenkin yhdestä seikasta puhua, tai oikeastaan kahdestakin erityisesti. Niistä on esitetty tarkistuksia. Nyt ensin, ensinnäkin tämä menee herra Schwabin osoitteeseen, joka ehkä haluaisi jopa kuunnella minua. Ai, niin kyllä varmasti haluaisittekin. Nimittäin palveludirektiiviä ei pitäisi käyttää siihen, että pannaan täytäntöön asioita, joita ei ole käsitelty palveludirektiivissä. Palveludirektiivissä on kielletty sellaiset tietyt säännöt, joilla, ja näin yritetään sitten suojella vähittäiskauppaa ei pitäisi käyttää siis palveludirektiiviä johonkin sellaiseen tarkoituksen, johon sitä ei ole tarkoitettu. Toiseksi, kun katson EPPn tarkistuksia, EPPltähän on tullut monia tarkistuksia, ryhmäni ei niitä varmaankaan voi tukea. Nimittäin ette lähde siitä, että puhumme nyt vähittäiskaupasta ja niistä niin sen puitteiden suojelusta, vaan puhutte kilpailusta. Ja meillä nyt on se ongelma, ja herra De Jong on se maininnut mietinnössään, että kilpailu on epäoikeudenmukaista näiden isojen yritysten välillä, jotka ovat kaupunkien reuna- tai laita-alueilla ja niiden pienten kauppojen välillä, jotka ovat kaupunkien keskustassa. Tässä haluaisin todellakin nyt sitten varoittaa siitä, että nähdään kilpailulainsäädäntö yksipuolisesti ja näin joudutaan sitten vääränlaiseen tilanteeseen. Eli tällä alueella pitää todellakin olla hyvin tarkkana. Olen tästä asiasta nähnyt jo muutamia tarkistuksia EPPltä, jotka menevät mielestäni liian pitkälle ja myös muutamat liberaalien äh, tarkistukset menevät liian pitkälle. Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että se asia, johon tämä mietintö haluaa puuttua, eli miten voimme auttaa vähittäiskauppaa. Meidän pitäisi tämä alkuperäinen tarkoitus pitää mielessä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Ryle. On vahinko, että herra Lökekood ei ole paikalla, koska hän on tehnyt kaksi ehdotusta poistoista, joita minä kovasti pahoittelen ja toivon, että löydämme niihin ratkaisun. Ensinnäkin tämä franchise-kysymys. Minä pidin hyvänä sitä, että herra de Jong oli ottanut sen mietintöönsä. Minusta meidän täytyy puhua siitä. Tarkistukset, joita te olette herra Haber, nekin minä voin hyväksyä, mutta tämän kohdan poistaminen on minusta ongelmallista. Sitä herra Lökegaard esittää. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että kohdassa yhdeksän siinä pidän hyvin tärkeänä sitä, että paikallisilla tahoilla on mahdollisuuksia toimia asiassa ja, ja tämä on myöskin eh, palveludirektiivin mukaista, jolle se, että paikallisviranomaisilla täytyy olla mahdollisuus edelleenkin suunnitella ja ajatellen rakenteita, siis nimenomaan sitä, miten eh, suuret supermarketit, jotka sijoittautuvat jonnekin eh, kaupunkien ulkopuolelle ja silloinhan niin tämä johtaa siihen, että sisäkeskustat autioituvat. Me näemme, että yhä enemmän kuluttajat eivät pidä kovinkaan mukavina näitä suuria marketteja, jotka ovat kaupunkien ulkopuolella, joten paikallisviranomaisilla täytyy edelleen olla oikeus suunnitteluun ja tämä täytyy säilyttää. Ja viime keskustelussa jo totesin, että minä pidän herra de Jongen, Jongin mietintöä hyvin tasapainoisena ja että siinä tartutaan olennaisimpiin kysymyksiin, joten meillä ei olekaan mitään tarkistuksia tähän. Good. Uh, well, thank you. Kiitoksia kovasti. Ehkä minäkin sanon jotain tästä. Olen iloinen siitä, että ajatukseni siitä, että tässä vähän laajennetaan myös luvakkeisiin. Ajatellen, mitä kilpailusääntöjä nyt on, vertikaalisia rajoituksia ajatellen, niin se on aika tärkeää. Ehkä komission edustaja voi tähän jotain ottaa kantaa, kun puhutaan tarkistuksista. Nimittäin franchisein luvakke on aika tärkeä osa myös kaupankäyntiä. Aika hyvä myös käynnistää yritystoimintaa. Mutta totta kai siihen täytyy paneutua tarkkaan mukaan ajatella, mitä rajoituksia siinä on myös koskien vähittäiskauppiaiden riippumattomuutta. Tässä mainittiin jo hinnoittelukin. Sitä paitsi se tulee laajemminkin kyseeseen ajatellen verkkokauppaa. Ajatellaan esimerkiksi verkossa olevia markkinapaikkoja, kuten esimerkiksi eBay. En halunnut mitään suuren määrän tarkistuksia tehdä, koska muitakin tarkistuksia tässä on jo tullut. Olen paljon samaa mieltä joidenkin kanssa siinä, että tässä lainetaan näkymiä. Varmastikin Cornelis kyllä on tässä aktiivinen ja sitten tekee laadukkaita tarkistusehdotuksia kompromisseiksi niin, että voidaan lisätä tätä vielä arvoltaan. Tässä on kuitenkin kilpailupolitiikkaan liittyviä määräyksiä nimenomaan valtion tukien osalta ja niihin täytyy puuttua, mutta silkkihansikkain, mitä siinä ei pidä suosia tietyn tyyppisiä kauppajärjestöjä, vaikkakin vaikuttaa siltä, että paikallisviranomaiset, kun ajatellaan suosimista verotuksen osalta, niin ovat oikeutettu edelleen tähän. Sinällään se on ihan hyvää. Jos ajatellaan jotakin toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot ovat rohkaisseet, varsinkin paikallisella tasolla, niin en välttämättä ole ihan vakuutunut, että siitä on mitään hyvää seurannut kuluttajille tai sisämarkkinoillekaan. Totta kai meidän täytyy saada aikaan hyvää tarjontaa kautta Euroopan koskien koko vähittäiskauppaa, kun ajatellaan tasapainoa siltä osin, että sinne tulee myös Euroopan mittakaavassa toimijoita, uusia vähittäiskauppioita. Ja näyttää on siitä, että kun uusia vähittäiskauppioita tulee markkinoille, varsinkin uudemmissa jäsenvaltioissa, niin he ovat kehittäneet myös paikallista tarjontaa. Se on ammattimaisempaa, vaan paikalliset toimittajat ovat saaneet mahdollisuus myydä tuotteita muissakin maissa. Ja se on lisännyt siis markkinamahdollisuuksia. Tässä täytyy löytää oikea tasapaino siis aina. Ammattitaidon lisääminen koko vähittäiskauppaketjussa, ajatella laatua, järjestäytymistä, jalostamista, vastuunkantoa, merkintöjä. Siis nämä kaikki on syytä pitää mielessä. Käyttää mahdollisimman hyviä tietojärjestelmiä. Ja näin koko vähittäiskauppa tulee tehokkaammaksi ja se vaikuttaa suoraan kuluttajiin, mutta ei pelkästään heihin, vaan myös investointiinkin. Me haluamme, että vähittäiskauppa ammattimaistuu. Siksi on erittäin hyvä, että tämä on katettu koko vähittäiskauppaketjun osalta. Minun ja Rouva Koratsa Viltien tarkistukset vahvistavat tätä. Tämä koskee koko ketjua. Siksi se on tärkeä osa, josta tiedän Korneliskin on kiinnostunut. Varmasti tähän palataan huomenna myös paneelissa. Tässäpä taustaa minun tarkistukselleni. Odotan innolla nyt sinun kompromissitarkistuksesi. Onko joku muu, joka haluaisi Rova Styler Teilläkin taitaa olla tarkistuksia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle ja aiemmille puhujille. Minäkin pidän hyvänä herra De Jongin mietintöä. Halusin vain tarttua kahteen tarkistukseen. Tarkistus 66, uskoakseni tässä on virhe, jossa puhutaan kentän sanamuotoa third country, third country, kolmas maa. Siinä on varmastikin jokin virhe näyttää, että muinkielisessä versiossa puhutaan kolmansista maista. Tämä siis liittyy näihin äh, äh, epäreiluihin käytäntöihin. Tämä riippumaton toimeenpano, siis se mitä Estilä puhuu siitä, että katsotaan tällaisia vapaaehtoisia toimia, mutta myöskin sitä, miten voisimme olla hiukan tiukempia näissä toimissa, ajatellen käyttää käytännön vaikutuksia. Sitten tarkoitus 76. Minusta tässä esittelijä puhui tästä hiukan siitä, että olisi tällainen EU-laajuinen oikeusasiamies. Ja ajatus on minusta sellainen, jota minä olisin viemässä eteenpäin. Minusta tämä on hyvin tärkeä aloite ja olen iloinen siitä, että se, mitä huomenna iltapäivällä, mitä tapahtuu, että se varmastikin lisää jotakin tähän keskusteluun. Kiitos. Um, any other members? Entä onko joku muu, joka haluaa ottaa kantaa? No, siinä tapauksessa Rowan voi kommentoida tarkistuksia häntä joku hänen tiimistään. Kornelista Jong ottikin esille hänen maastaan yhden esimerkin. Ikään kuin yksipuolista hintojen leikkaamista. Ehkä siihen voitaisiin puuttua sovittelumekanismien myötä tai ehkä jo käytänne sääntöjen kautta. Ehkä sekin tulee huomenna esille paneelissa. Saatte nyt puheenvuoron. Kiitos. Minulla ei ole kovinkaan paljon sisältöön lisättävää. Katselemme sitten noita kompromissitarkistuksia, kun ne tulevat, joten ei ole paljonkaan kommentteja tässä nyt sisällöstä. Kysyitte tästä franchising-yrittäjyysasiasta. Siitä voisin vain kommentoida, että olen kilpailuosaston kollegoita tässä asiassa konsultoinut. Heidän kantansa on, että, mm, e, että tämä ongelma ei ole e, tämä blokki tai tämmöinen unblock e, poikkeussääntö, vaan ryhmäpoikkeussääntö, vaan kilpailu Eli siis tämä ryhmäpoikkeussäännös, sitä kansallisten viranomaisten pitäisi tietysti täytäntöön panna. Voi olla, että että myös nämä hyvän kauppatavan vastaiset käytinnöt en nyt kuitenkaan tässä, siis hyvän kauppatavan vastaiset säännöt, niidenkin pitää tässä puuttua. Kysyitte, mikä tämä tämmöinen vapaaehtoinen aloite olisi. Mitkä olisivat seuraukset? Siis mikä on tilanne Alankomaissa tällä hetkellä? Meillähän on tämä hallintoryhmä, jonka pitää käsitellä tätä asiaa. Haluaisin vain kiinnittää huomionne siihen, että kuten tiedätte, tämä järjestelmä lanseerattiin maanantaina 16. päivä ja tähän mennessä on niin, että yritykset ensiksi aloittavat tämän järjestelmän käyttämisen, joten en tiedä, voidaanko tästä hallintoryhmälle edes vielä tehdä minkäänlaista vali, valitusta, mutta jos valitus on hallintoryhmälle tehty, niin olen varma, että siellä se käsitellään asianmukaisesti. Näin sitten näemme, mitä seurauksia järjestelmällä on. Minun ei nyt kuitenkaan ole mahdollista arvioida tai antaa jonkinlaista ennakkoarviointia. Huomenna sitten pöydän, pöydän keskusteluissa varmasti saamme hyödyllistä tietoa. Ja olisin yllättynyt, jos tästä kysymyksestä ei puhuttaisi huomenna. Siellä on myös hallintoryhmän edustajia paikalla, joten he varmasti voivat myös kertoa asiasta. Kiitos. Tiedän, että te ainakin olette paikalla, eikä vain. Toivottavasti keskustelu jatkuu vilkkaan aiheesta. Tämä on ollut erittäin tärkeää meidän valiokunnallamme saada vähittäiskauppasektori mukaan sankoin jonkoin, koska he tekevät tässä tärkeää työtä ja kuten kaikki jäsenetkin ovat tervetulleita. Cornelis, haluatko sinä nyt päättää tämän käsittelyn? Kyllä tässä vielä vähän aikaa on, jos haluat jotain ottaa esille ennen kuin mennään seuraavaan kohtaan. Ei minulla oikeastaan lisättävä ole, Malcolm. Sen verran toteaisin, että kuten itsekin totesit, ja Rova Koratsa Piltkin on tehnyt sisämarkkinoihin liittyviä tarkistuksia – useimmissa tapauksissa. Ne ovat ihan hyviä lisäyksiä. Eli varmasti siihen lähinnä keskitytään keskustelussa. Kuuntelin tarkkaan Rova Gebhardin palveludirektiiviin liittyviä kommentteja. Olen kyllä tästä tietoinen, että tätä täytyy vielä työstää yksityiskohtaisemmin. Muutoin tässä mennään aika yksimielisesti samaan suuntaan. Ensi viikon alussa esitän kompromissitarkistuksia, jotta varjotkin voivat niihin sitten paneutua. Good. Good. Well, thank you. Hyvä, kiitoksia kovasti. No niin, tässä ollaan Jukkasen etuajassa. Katsotaanpa, ovat kaikki paikalla. Rova Ailer juuri tuli. Eli ihan lyhyt tauko. Ei kymmentä minuuttia enemmän, jos haluatte kahvia hakea. Meidän piti alkaa tämän kohdan käsittely vasta 11.15. Voi olla, että joku on tänne tulossa komission tiimikin tarvitaan paikalla, en tiedä ovatko vielä edes paikalla. Jos Rova Weiler on kerran täsmälleen valmis ja kuten varjotkin, aloitetaan 11.15. Yeah. Okay. Yeah. Uh, so, ladies and gentlemen, um... No niin, hyvät naiset ja herrat, useimmat varoesittelijät taitavat olla paikalla jo. Weiler tekee ihan viime hetken viilauksia, ainakin kovasti siinä jotain kirjaa ylös meidän puhuessamme. Hän voi nyt ensin tämän suurtyön saattaa päätökseen. Sillä välin toivotan lämpimästi tervetulleeksi Louis Philips Giradon ja Javier Rierin, jotka ovat tämän parissa tehneet töitä. Tiedän, että me tunnemme heidät jo pitkän takaa, kunhan... No niin, Rova Weiler on jo valmis. Hän on kirjoittanut kaikki valmiiksi. Eli Tämä on viimeinen keskustelu tarkistuksista ennen huomista äänestystä. Ensinnäkin puhuu esittelijä, sitten Van der Kamp. Manders ei olla paikalla, Ryyle on ja minä olen täällä. Meitä kaikkia saatte kuulla ja muitakin, jos joku haluaa. Barbara Weidel, olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi tästä vähäisestä viivästymisestä. Tämä liittyy, liittyy siihen, että liberaalilta sain vielä uuden suullisen tarkistuksen, joka minun piti tuossa laittaa ylös. Mutta kaikesta huolimatta, jos tulos, lopputulos on hyvä, niin eihän se niin haittaa. Ja minulla on todellakin sellainen tunnelma, että tuloksesta tulee parlamentin puolelta ainakin hyvä. Meillä on tosin vielä pieniä erimielisyyksiä komission kanssa, mutta siitä huolimatta olen sitä mieltä, että parlamentti todellakin on saanut hyvän ruohonjuuritason tuloksen aikaiseksi pk-yrityksille, teollisuudelle ja kuluttajille, joten mielestäni meillä on huomiselle hyvä ehdotus, tasapainoinen ehdotus. En nyt toista tässä kaikkea, mitä sanoin jo edellisessä keskustelussa. Olemme pysyneet samoilla linjoilla kuin tuol, tuossa keskustelussa. Me olemme muuttaneet soveltamisalaa. Me olemme sitä mieltä, että radiotaajuus on todellakin rajallinen resurssi ja sitä käytetään yhä enemmän ja yhä epätavanomaisemmin, joten tarvitsemme sääntelyä. Haluaisimme, että neuvostokin tulee tälle neljälle. Me tarvitsemme uudistusta tällä alalla. Mainitsenkin jo heti tässä eti tämän uuden uutuutemme tällä, tässä uudistuksessa, nimittäin nämä yhteiset laturit. Luen tästä suullisen y- tarkistuksemme lisäyksemme, joka liittyy kollegoiden huolenaiheisiin. Tämä yhteinen laturi, ei tämä universaali laturi, ei olisi sellainen, että yksi sopisi kaikille, vaan olisi erilaisia kategorioita, tuotekategorioita, joissa voidaan käyttää myös toinenlaista laturia, mutta kaikissa niissä tapauksissa, joissa, ja ennen kaikkea tämä pätisi matkapuhe, matkapuhelimiin, teollisuuden pitäisi olla velvoitettu tarjoamaan sopivaa laturia. Sanon tämän nyt jo, sillä joillakin on ähm, toinen Mandersin ehdotus. Haluaisin tämän the charges can be sold separately lauseen tästä poistaa. Äh, se on mielestäni itsestäänselvyys, tämä sanoinkin liberaaleille jo äsken. Jos nimittäin tämä pääsee julkisuuteen, niin meitä kyllä varmasti vain pilkataan, sillä tietysti latureita aina pitää voida myydä myös erikseen, sillä jos esimerkiksi kadottaa laturinsa, niin pitäähän silloin uusi saada ostettua. Malcolm. Muutamissa, muutamia tarkistuksia minun pitää hylätä, sillä ne aiheuttaisivat oikeudellista epävarmuutta eivätkä olisi tarpeellisia teidän, Malcolm, teidän tarkistuksenne 105, nämä taajuusalueiden taajuusaluetiedot ovat meille, meidän viranomaisillemme ta, tar, tärkeitä. Toisaalta sitten tukisin tarkistus 103, jossa teette tämän ehdotuksen kuvaruuduista, asennetuista kuvaruuduista. Komissio on to, tosin meitä varoittanut siitä, että tämä olisi liian monimutkaista tai menisi liian pitkälle, mutta te, sehän olette muotoilleet tässä ää, niissä tapauksissa, joissa se on mahdollista, ne maat ja ne tahot, joilla ei ole tällaista mahdollisuutta, eivät, niiden tarvitse panna tätä täytäntöön, eli esimerkiksi Viro ja Englanti, jo, joilla on mahdollisuus jo ottaa tämän mukaan, niin niissä voidaan sitten tämä myös toteuttaa. Minä toivon, että tuette kaikki tästä 16. Se on tämä uudistus, nimittäin tällaiset valitus, ö, tällaiset ö, viranomaiset valituksia valteen, varten. Saksassa ei esimerkiksi tällaista tahoa ole. Ö, myös esimerkiksi kuluttajaneuvonta ei koe olevansa vastuussa tästä. Missä missä kohtaa järjestelmää jäsenvaltiot haluavat tätä tarjota, sen he voivat päättää itse. E, ei siis tule lisäbyrokraatiaa, mutta kuluttajien kannalta tämä on mielestäni tärkeä lisäys. Monet tarkistukset käsittelevät sopeuttamista tuotelainsäädäntöpakettiin, eli lainsäädännössä pitää olla johdonmukaisuutta tämän suhteen. Tämä olivat ne, nämä, tässä olivat ne seikat, jotka halusin mainita. Edellisen keskustelun jälkeen ei muutoksia ole tullut paljoakaan. Lopuksi ehkä vielä, niin että minun tarvitsee huomenna tätä äänestyksen jälkeen sanoa, minä niin haluaisin pyytää, että kun meillä on vaikutusvaltaa edelleen tai jälleen, niin haluaisin, että yritämme painostaa jäsenvaltioitamme nopeasti hoitamaan nämä neuvottelut. Olen nimittäin jo kuullut, että jäsenvaltiot lähtevät siitä, että tällä vaalikaudella ei enää pystyttäisi tätä asiaa hoitamaan, ja se olisi minusta, minusta hyvin valitettavaa. Kiitos. Good. Thank you. Hyvä, kiitoksia kovasti. Herra van de Kamp. Ähm, Herr Vorsitzender, Kiitos, herra puheenjohtaja. Aina kun rouva Weiler puhuu, aina hän syyttää liberaaleja, mutta nyt aion jatkaa hollanniksi. Minä haluaisin kiittää esittelijää siitä tiukasta tavasta hoitaa tätä asiaa. Ja uskoisin, että me olemme päässeet hyvin pitkälti yksimielisyyteen tarkistuksista ja myöskin näytöslistasta, joka on työstetty. Tämä on yksi sellainen aihe, jossa ei ole kysymys lehdistövapaudesta, ei ole kysymys NSAsta, mutta siitä huolimatta tämä aihe on erittäin tärkeä näiden laitteiden yhdenmukaistamiselle Euroopassa, ja tätä kautta voidaan myöskin säästää kustannuksia, mikä on välttämätöntä. Tarkistukset ja suliset tarkistukset, jotka liittyvät, joka kuulti, joka liittyy latureihin, senhän Rova Weiler juuri äsken kuvasi. Tämä aihe minusta on valmisteltu erittäin hyvin. Ja me olemme voineet myöskin hyvin sopeuttaa tämän Rova Roitovaan mietintöön. Valitettavasti huomenna itse en voi olla paikalla, mutta minä luotan täysin Rova Weileriin – ja tietysti myös teihin esittelijänä. I'm, I'm afraid I will not. Valitettavasti en minäkin ole äänestyksessä mukana, mutta varapuheenjohtaja hoitaa homman, mutta ei se mitään tarkoita, että en olisi kiinnostunut Weilerin aiheeseen. Kollegani kuitenkin edustaa minua. Herra Manders valitettavasti on poissa oleva rouva Ryyle kai sitten seuraavana. Ich kann's eigentlich kurz machen. Minäkin voin olla lyhyt sanainen. Mekin tuemme hyvin pitkälti Rova Weilerin esityksiä ja huomenna äänestyksessä olen paikalla. <laughs> No tehän nyt olette lähes aina paikalla. Sitten minäkin kommentoisin joitakin tarkistuksiani varjoesittelijänä. Ensinnä kiitos Rova Weilerille siitä, että hän rakentamassa hengessä suuren määrän tarkistuksista niin hyväksyi. En nyt täysin ymmärtänyt, mutta niin ymmärsin kuitenkin, että hän hyväksyy esityksen, joka liittyy sähköiseen merkintään. Tästä on lisätietoja tullut. Muistan, että keskustelimme siitä viime kerralla. Komissio otti esille tämän nimenomaan, kun markkinavalvontaviranomaisilla ei ole mahdollisuuksia selvittää näitä laitteita, kun ei tule näyttöön tietoja esimerkiksi akusta. Ne, joilla ei hiljat, jotka hiljattain ostanut laitteen, en mainitse nyt tämän valmistajaa, mutta siellä on aina näyttöä suojeleva kalvo ja valmistaja toteaa, että se on osa pakettia ja siinä on kaikki kytyskohdat myös. Mitä en myöskään tiennyt ennen kuin tämän sain, niin siinä voi tarkistaa, miten uuden aikana tämä on, jos teillä nyt on matkapuhelin, että siellä saa sieltä näppäimistön ja sitten siinä täytyy no, avata ensin, pannaan salasana, mutta jos sinä laitas tietyt merkit, ja laittaa soita, niin ihme ja ihme, tällainen näyttö tulee, jos sen tekee uudella puhelimella, niin pääsee suoraan tälle näytölle. se, ai sorry, anteeksi, nyt tuli sekin sanottua. Minä joudun tässä kuitenkin vielä painamaan yhtä nappia, mutta tämä on ihan normaali toiminto, josta saa tietoja, yksityiskohtaisia ehto, ehtoja Rova Styler tässä hiljattain leikki omalla laitteella. Voitte selvittää, onko, minun, onko teidän laitteen yhtä uuden aikana kuin minunkin. Jos joku haluaa tehdä sen nyt, ensinnäkin tähti risuaita, 07 risuaita. Ja sitten päädette suoraan sääntöihin, jos teillä on iPhone 5 tai vastaava. Eikö tällainen täytyy olla? Sorpa. But anyway, that is a new, a new proposal. No joka tapauksessa tämä on uusi esitys, joka mielestäni on hyödyllinen. Rovailer lienee samaa mieltä siitä, että parlamentti pitäisi tätä viedä eteenpäin, kun ajatellaan, että matkapuhelimet ovat yhä enemmän tämän kaltaisia näytöltäänkin, niin eiköhän tämä ole ihan järkevä tapa tarjota tietoja kuluttajille. Muutoin se olisi mennyt sitten paketin mukana roskikseen, ainakin minun tapauksessani joka tapauksessa. Ja mielestäni olen iloinen, että siitä on päästy yksimielisyyteen. Ja sitten mitä yleisemmin vielä toteaisin, niin kun ajatellaan Vailerin lähestymistapaa aiheeseen, mä koskisin radiolait, radiolaitteita, niin sitten minä vedän oman 108 pois, koska se on ristiriisilässä hänen 120 kanssa. Tästä täytyy vielä kyllä neuvotella neuvoston kanssa myöhemmin. Herra Manners on tehnyt suullisenkin tarkistuksen liittyen universaaleihin maksuihin. Se menee oikeaan suuntaan, koska meidän täytyy saadaan aikaan yleislatureita. Toivottavasti tässä saadaan aikaan järkevä kompromissi. Ja mikä vielä voidaan tässä esitellä, koska olen tehnyt aika yksityiskohtaisia esityksiä. Moni on hyväksytty nimittäin liittyen merkintöihin ja tiedottamiseen myös. On tärkeää, että meillä on sama muotoilu kuin uudessa lainsäädäntöpuitteissakin, mutta emmekä voi tämän ratkaista vielä myöhemmin. Hyvä. Haluatko joku muu kollega puheenvuoron radiolaitteista. Selvä. Eli komissio seuraavaksi. Juuri ennen huomista äänestystä. Onko teillä jotain lisättävää? Thank you, Sherman. Puheenjohtaja. No niin. Minusta joitakin asioita voidaan käsitellä myöhemminkin, mutta haluaisin keskittyä neljään asiaan, jotka ovat tärkeitä meille ja joissa meillä on hiukan erilaisia näkemyksiä. Ensimmäinen koskee vaikutusalaa, jotta ymmärtäisitte alkuperäisessä komission esityksessä meidän aikomuksemme oli keskittyä tässä lainsäädännössä nimenomaan lähettimiin, pelkästään lähettimiin, ja olemme sanoneet, että olemme voineet hyväksyä toisena vaihtoehtona sen, että myöskin sisällytettäisiin myöskin vastaanottimet ja tämä tulee olemaan tilanne. Kaikki vastaanottimet tullaan hyväksi ottamaan tähän, mutta sitten eh, tähän liittyy myöskin eh, tämä laitteen määrittely, koska mikä tahansa laite, joka lähettää aaltoja, se pitäisi sisällyttää myöskin tämän lainsäädännön eh, vaikutusalaan Toinen asia on sitten rekisteri. Me olemme sitä mieltä, että rekisteri on välttämätön markkinoita valvoville viranomaisille. Olemme käyneet pitkän keskustelun vuosia sitten siitä, miten markkinat voivat viranomaiset parhaiten tehdä tehtävänsä. Tämä poikkeuksista olosuhteista, mutta ajatellaan sitä rasitetta, joka aiheutuu tästä tuottajille tällaista rekisteristä olemme osoittaneet, että on lukuisia maita, muun muassa Yhdysvallat, jossa tällainen rekisteri on pakollinen tänään, riippumatta minkälaisista markkinoiden seurannasta. Elektroniset markkinointi, elektroninen merkintä, meidän mielestämme ei vielä ole täytetty sellaisia, saavutettu sellaisia olosuhteita, jotta voisi siirtyä tällaisiin elektronisiin mm, merkintöihin – että voisi ollakin muovi, joka olisi yhdistettynä kuvaruutuun näyttöön, näyttää siltä, että jotkin merkit olisivat pysyvästi laitteessa, kuten tämä EC-merkintä. Joten laitteen täytyy, siinä täytyy aina olla EC-merkintä. Sitten äh, tämä laturit. Tämä on ongelma, joka jota markkinoivat viranomaiset aika ajoin tarkistelevat eri lopputuotteiden osalta, joten joka kerta niiden täytyy ottaa tuote pakkauksesta ja yhdistää se laitteeseen ja sitten pistää se käyntiin tutkiakseen sen, ovatko merkinnät sellaiset, jotka niiden pitäisi olla, Tämä on jotakin sellaista, mitä on vaikea käytännössä tällä hetkellä tehdä, mutta kuten sanoimme, tämä elektroninen merkintä on kenties suunta, johon voidaan mennä, mutta edelleenkin on työtä pitää tehdä tämän asian parissa, jotta tämä voidaan hyväksyä lainsäädännön muodossa meidän kannaltamme katsottuna. Sitten nämä laturit, joita voidaan käyttää yleisesti me olemme nyt tekemässä selvitystä arvioidaksemme sitä, mikä oli tulos olemassa olevasta vapaaehtoisesta sopimuksesta, joka koskee matkapuhelimia. Ja tuo selvitys koskee myös näitä muita pieniä elektronisia laitteita. Selvityksen tulokset tulevat sitten olemaan se, minkä pohjalta arvioimme sitä, mikä tulisi olemaan paras tie eteenpäin – tässä pyritään kohti tällaista yleisesti yhteensopivaa laturia. Siitä ei ole epäilystäkään, mutta kysymys kuuluukin enemminkin, miten päästä tästä eteenpäin ja jatkaa edelleen vapaaehtoisten sopimusten muodossa vai pitäisikö ryhtyä lainsäädäntöaloitteeseen. Meidän kantamme katsottuna me emme vielä ole sellaisessa tilanteessa, että voisimme selkeästi sanoa, olisiko vapaaehtoinen sopimus vai lainsäädäntö paras vaihtoehto. Jos me selvitämme asian jo direktiivissä, silloin se merkitsee sitä, että olemme käytännössä valinneet lainsäädäntövaihtoehdon, joten me haluaisimme ensin tehdä tämän, ottaa tämän asian mukaan johdotason kappaleissa ja viitata siihen siinä, ja olemme esityksemme ottaneet mahdollisuuden siitä, että lainsäädännön kautta pyrittäisiin myöskin säätelemään latureista koskevat pieniä elektronisia laitteita tulevaisuudessa niiden johtopäätösten mukaisesti, jotka ovat liittyvät tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti, Rova Weiler. Haluatteko vielä jotain kommentoida? Minun ei ole tässä mitään uusia huomioita, sillä mehän tunnemme nämä komission epäilykset ja minä olen kuullut ne jo henkilökohtaisissa keskusteluissa ja alussa komissio on ne jo tuonut esille meillä me tulemme loppujen lopuksi eri johtopäätöksiin. Nähtäväksi jää, miten sitten neuvottelut neuvoston kanssa sujuvat. Siellähän sekä parlamentin että neuvoston pitää tehdä yhteistyötä, joten ehdotan, että me pysymme omalla linjallamme äänestyksessä tarkistukset 103 ja 111, niistä haluaisin, että Malcolm puhuisitte vielä komission kanssa, sillä me, meidät saitte vakuutetuksi. Nyt komissio sitten sanoo, että komissio on tätä vastaan, koska se ei ole toteuttamiskelpoista. Sitten latureista on hienoa, että tulette meitä vastaan. Minulla, minä olen nähnyt tästä jo lehdistötiedotteen, että no niin hienoa, vapaa ehtoisilla järjestelmillä ei ole saatu hyviä kokemuksia aikaiseksi, joten hienoa, että tästä tulee nyt lainsäädäntöä. Mm, Meille kaikkia varmasti ärsyttää se, että elektroniikkaa, teollisuus ja televiestintäteollisuus sanoo, että no niin, tehdään sopimus ja sitten kahden vuoden päästä he itse irtisanovat sopimuksen. Mielestäni meidän pitää nyt saada tämä sääntely aikaiseksi ja komissio ja komission jäsen itsekin ovat tämän asian kannalla jo. Meidän, me tiedämme kaikki, minkälaisia lainsäädäntöneuvottelut loppujen lopuksi ovat. Ja että pienistä kohdista ja yksityiskohdista meidän pitää tehdä ehkä kompromisseja, mutta tämä on yksi niistä tärkeistä seikoista, joista aiomme pitää kiinni. Hyvä, kiitos tuostanne tälle ainakin minun tietojeni mukaan. Meillä on olemassa jo suunnitelmia sähköistä markkinointia varten monissakin maissa. Taiwan, Japani, Singapore, Australia, FCC ja Yhdysvallat miettivät nekin jo tätä. Emme saa jäädä jälkijunaan Euroopassa. Tämä on aika järkevää uusien laitteiden kannaltakin. Niitäkin ihmisillä on. No, keskustellaan siitä sitten. Ehkä neuvotteluissa täytyy miettiä uusia sanamuotoja, että voidaan kattaa myös merkinnät tuotteissa. Voi olla, että tieto voitaisiin panna myös esillä ilman, että täytyy laitetta käynnistää. Kiitoksia. Tästä äänestetään huomenna. Jälleen kerran olemme olleet niin tehokkaita aamupäivällä, että olemme etuajassa. Rova Bastos on jo paikalla seuraava kohtaa varten. Katsotaanpa, ovatko kaikki varjosittelijätkin ja komissakin paikalla, että voidaan aloitella etuajassa. Panzeri on, Kreutzmann ei, Willer oli tulossa, König, Markt pääosastolta on paikalla. Ehkä muutama minuutin tauko, että kaikki pääsevät paikalle ja ehkä jotkut avustajat voisivat varjoisettelijoihin ottaa yhteyttä, että voisivat tulla paikalle. Ja sitten aloitellaan. Engströmkin on tulossa vihreitä varten. En tiedä tuleeko. No niin, viisi minuuttia. Ja sitten yritetään aloitella hiukkasen etuajassa.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 Uh, so, I think, ladies and gentlemen... No niin, hyvät naiset ja herrat. Emmeköhän nyt ole täysilukuisina ainakin varjoesittelijöiden osalta paikalla. Esittelijäkin, Vastos, tervetuloa. Te olette esit- valmistelijana lausunnossanne, jonka annamme oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Tässä meidän kaksikin eri lausuntoa tässä on kyse tärkeästä yhteisen tavaramerkkilainsäädännön uudistamisesta ja sitten tavaramerkkilainsäädännön uudelleen laatimisesta jäsenvaltioiden osalta. Totta kai sisämarkkinanäkökulman kannalta tämä on erittäin tärkeää aihepiiriä, eli meidän täytyy tähän laajalta pohjalta paneutua ja tiedän, että Rouva vastaus varmasti mie, meidän viestiämme oikeudellisten asioiden valiokuntaan ja päinvastoin. Eli tämä nyt on ensi kerta, kun voimme lausuntoluonnoksissa käsitellä. Mieluusti kuuntelemme teitä nyt sen jälkeen. panzerion paikalla SD-ryhmän puolesta, Hatsimar Kakkis puhuneet herra Kreutzmannin puolesta. Engström ei ole vielä paikalla, herra, muitakin on tulossa. Tervetuloa herra König, yksikön päällikkö sisämarkkinapääosastolta. Eli pitämättä puhetta rouva vastus, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Um... Kiitoksia. Hyvää päivää kaikki, aamupäivää kaikille. Todellakin tämä on minulle suuri kunnia olla valmistelijana näissä lausunnoissa liittyen yhteisen tavaramerkkiin on aivan selvää, että yhteisön tavaramerkillä on iso arvonsa yritykselle kautta Euroopan unionin. Siksi tämän lainsäädännön tarkistaminen osuu ajankohtaan, jolla me pyrimme nimenomaan sisämarkkinamääräysten täytäntöpanoa ja pyrimme myös puuttumaan väärennöksiin. Komission ehdotuksilla on tietyt tavoitteensa. Ensinnäkin pyritään teollisen tekijänoikeuksia edistämään, tehdä tavaramerkkijärjestelmästä helpommin käytettävä. Yritysten kannalta voidaan leikata kustannuksia, tehdä se yksinkertaisemmaksi, saada aika lisää oikeusvarmuutta myös tätä myöden. Lisäksi tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä eri tavaramerkkivirastojen kesken EU-ssa. Tässä pyritään myös täytäntöönpanemaan tehokkaammin sisämarkkinoita ja hyödyntämään hyviä käytänteitä. Lisäksi tavoitteena tässä on komission mielestä sopeuttaa tilannetta Lissabonin sopimukseen. Pyritään varmistamaan, että kaikki hajautetut virastot toimivat samalta pohjalta. On aivan selvää, että tavaramerkki voi olla merkittävä kilpailukeino yrityksille se takaa myös kuluttajille lisää suojaa. Ehkä tämä on itsestään selvää, mutta totta kai on tuoda hyvä esille myös se, että tavaramerkit leikkaavat kustannuksia. Lisäksi se luo yhtenäisyyttä kuluttajan näkökulmasta. Se helpottaa myös innovointia. Me tiedämme, että tavaramerkkien suurin vihollinen on väärentäminen ja piratismi, koska silloin ei saada innovaatioista kunnon korvausta. Lisäksi on vaikea myöskään seurata tuotteiden laatua. Se haittaa myös rahoitusta ja monessa tapauksessa saattaa vaaraan myös kansalaisten ja kuluttajien terveyden ja turvallisuuden. Tavaramerkkiä on käsitelty pitkään Euroopan unionissa hyvin johdonmukaisesti Euroopan unionin tavaramerkki on ollut olemassa jo 15 vuotta. Sillä on hyvin vakaa perusta. Kaikki tieto, mitä meillä käytettävissä on, on vahvistanut tämän. OHIM on myös käyttänyt monia sovelluksia 2011 vuonna tuli tuhat tavaramerkkipyynnöstä pyyntöä. Toisin sanoen tämä lisää johdonmukaisuutta ja suojaa Euroopan unionin tasolla, kuten myös yksittäisissä jäsenvaltioissa. Eli tästä syystä on hyvä, että komissio on tällaisen ehdotuksen tehnyt, että me pyrimme tässä sääntelyä tarkistamaan. Kun yhteisön tavaramerkki aikana perustettiin tietyltä pohjalta, niin se on edelleen pätevä pohja Maailma on tietenkin muuttunut, eli sitä joudutaan nyt muokkaamaan, että se on helpommin käytettävissä, että se on edullisempi. Kaikki tämä edistää innovointeja, houkuttelee investointeja ja näin on paremmin tarjolla palvelut ja tuotteita, eli parempia kohteita myös investoijille helpottaa siis työpaikkojenkin luomista investointien myötä. Komission ehdotuksen tarkoituksena on myös parantaa lainsäädäntöpuitteita niin, että voidaan paremmin suojata teollisia tekijänoikeuksia. Tässä pyritään myös selkeyttämään suojatoimenpiteitä tuotteille, jotka ovat ikään kuin läpikulkumatkalla. Tämä on erittäin tärkeä osa komission ehdotusta. Siitä ei välttämättä osapuolten keskellä ole yksimielisyyttä syntynyt siellä on paljon myös keinoja määritellä tavaramerkki. Siinä puhutaan myös perinteisistä merkinnöistä, kuten alkuperämerkinnöistä, maantieteellisistä merkinnöistä ja niin edelleen. Minäkin olen valmistelijana tässä lausunnossa, niin minä olen sitä mieltä, että komission ehdotus on sinällään tervetullut. Minulla on toki joitakin ehdotuksia, joilla pyritään vielä parantamaan ehdotettua tekstiä. Käympä ne nyt läpi. Ensinnäkin olen esittänyt, että me vahvistamme kansallisten viranomaisten roolia tavaramerkkisuojärjestelmän vahvistamisessa ja näin voidaan torjua väärennöksiä. OECD mukaan on nimittäin niin, että kun ajatellaan kansainvälistä kauppaa, niin kaiken kaikkiaan väärennösten määrä on noin 100 biljoonaa sen arvo on erittäin suuri. Ja myös ajatellen tullien toimintaa, niin siellä on yhä enemmän nähty väärennöksiä. Jopa 70 prosenttia kasvu on ollut viiden vuoden aikana. Eli todellakin tilanne on vakava ja meidän pitäisi nyt taloudellisia hälytyskelloja ruveta soittamaan. Olen myös esittänyt, että olisi mahdollista jättää tavaramerkki hakemus paitsi eurooppalaiselle virastolle, myös kansalliselle virastolle, että tämä olisi joustavampi järjestelmä. Me haluaa sellaista tilannetta, että kansalaiset saavat päänsä sellaisen ajatuksen, että jotta voisi hakea tavaramerkkiä, niin pitäisi kääntyä viranomaisten puoleen, jotka ovat kaukana ulottumattomissa. Eli meidän täytyy pitäytyä läheisyysajatuksen, jotta kansalaiset olisivat lähempänä palveluita. Kansalaiset aina sanovat yhä enemmän sitä paitsi, että Bryssel on omassa tornissaan liian kaukana. Kolmanneksi olen esittänyt, että meidän pitäisi paremmin täsmentää tätä tilannetta, eritellä sitä silloin, kun evätään tavaramerkkiä ei pitäisi vain evätä, vaan pitäisi tapauskohtaisesti antaa perustelut, ainakin oikein yhteenveto syistä, miksi tavaramerkkihakemus on evätty. Näin myös PK-yrityksetkin voivat paremmin sopeutua tilanteeseen, kun ymmärtävät syyt. Meidän täytyy myös selkeyttää tilannetta harhaanjohtajien tavaramerkkien osalta, ettei tule sitten yhteen törmäyksiä ja hankalia tilanteita. Eh, ja näin vältytään riitatapauksilta jatkossa. Lainsäädännössä on jo tähänkin puututtu monessa jäsenvaltiossa, itse asiassa 12, 12 jäsenvaltiossa on tällainen riinanratkaisujärjestö olemassa. Sitten vielä virastoon liittyen, siellä pitäisi olla myös kussakin jäsenvaltiosta yksi edustaja, komission edustaja ja sitten parlamentin edustaja. Ajatuksena tässä viraston kokoonpanossa on se, että se jotenkin heijastaisi myös sen toimenkuvaa. Näin voitaisiin viraston toiminta valvoa kunnolla. Lisäksi on ehdotettu uusia tehtäviä virastolle. Sillä voitaisiin osoittaa nimittäin uusia tehtäviä, kun ajatellaan hallintoa ja esimerkiksi maantieteellisten merkintöjen tai alkuperämerkintöjen edistämistä. Kyse sen tulevat myös teolliset tekijänoikeudet, joita on valvottava 108 artiklan nojalla perussopimuksessa. Tämäkin olen maininnut. Olen tehnyt vielä yhden ehdotuksen lausunnossa, joka sekin parantelisi komission ehdottamaa tekstiä. Se liittyy siihen, miten hyödyllistä olisi, jos virasto voisi tarjota myös vapaaehtoista riitojen ratkaisupalvelua lähtökohtaisesti, mutta myös jälkikäteen, jotta voidaan vähentää näiden osapuolten kontolle tulevia kustannuksia. Lisäksi olen esittänyt, että olen kyllä samaa mieltä ajatuksesta maksuiksi, mutta pitäisi päästä yksimielisyyteen komission kanssa vielä maksujen tasosta. Minä olen pyrkinyt vähentämään tätä tasoa, jos on tilanne sellainen, että on selvää ylijäämää syntynyt. Eli sen jälkeen, kun tilannetta on tarkasteltu, niin voitaisiin miettiä uutta suunnitelmaa ja leikata maksuja, jos ylijäämää on syntynyt. Sen sijaan, että nämä varat osoitettaisiin virastolle ja myöhemmin EUlle, täytyy muistaa, että kun käyttäjät maksavat maksuja, niin sieltähän oikeastaan toimintakulut katetaan myös virastossa – eikä näitä pitäisi palauttaa EUn talousarvioon. Eli jos ylijäämää virastossa syntyy, se pitäisi kanavoida siihen, että maksetaan uusista tehtävistä, joita olen tarjomassa virastolle. Eli tällä kaikella olen pyrkinyt parantamaan komission ehdottomaa tekstiä. Silti olen sitä mieltä, että komission tekstissä on vielä parantamisen varaa, mutta minulla on omat rajoitukseni tekstien määrän osalta. Olen siis tehnyt myös tarkituksia omaan ehdotukseeni korostaen tiettyjä tekijöitä. Ensinnäkin olen pyrkinyt vahvistamaan sitä tapaa, jolla suojellaan tavaramerkkejä kansainvälisessä äh, kaupassa ja sähköisessä kaupassa. On hyvä muistaa, että sähköinen kauppahan on hyvin tärkeä siellä meidän valiokunnassamme. Se on sellainen alusta, jota me pyrimme edistämään. Pyrimme rohkaisemaan kuluttajia käyttämään sitä yhä enemmän. Eli siellä on laajentumisen mahdollisuuksia. Kun sen pitää mielessä, on myös meidän etujemme mukaista tehdä sähköisestä kaupasta mahdollisimman luotettava kaupankäyntimuotoa. Mielestäni on erittäin hyvä, että tavaramerkkiä voi suojella, siis sähköisessäkin kaupassa. Minun mielestäni tätä pitäisi käyttää myös ongelmien torjumiseksi sähköisessä kaupassa, esimerkiksi liittyen anonymisointiin ja mahdollisiin petoksiin. Ehkä pitäisi suojaa vahvistaa ei pelkästään perinteisessä kaupankäynnissä, vaan yhtä lailla tämän pitäisi koskea myös sähköistä kaupankäyntiä se ei saa jatkua ilman kunnon seuranta ja valvontaa, ettei edettäisiin se pelkästään joidenkin ryhmien käsiin. Moni on osallistunut tähän työhön esimerkiksi piratismin ja väärennösten torjumiseksi tällä alalla. En mene tässä nyt yksittäisiin tavaramerkkeihin tai alustoihin, mutta sen verran voi todeta, että on kyllä sellaisia tilanteita olemassa, joissa piratismi ja väärittäminen toteutuu jopa suojana alaisten tuotteiden kohdalla. Me tarvitsemme turvattuja alustoja siis sähköiseen kaupankäyntiin. Usein on kyse jo suuresta määrästä, jopa 40 prosentista näitä tuotteita. Meidän täytyy vahvistaa valvontaa sähköisessä kaupassa. Lisäksi olen myös maininnut täällä kysymyksen, joka liittyy viraston johtokunnan kokoonpanoon, että siellä on myös jäsenvaltiosta ja parlamentista edustajaa. Viraston johtajankin työtä pitäisi valvoa. Ei ole kyse siitä, että parlamentti haluaisi puuttua viraston toimintaan sen enempää. Kun komissiollakin on kerran edustaja johtokunnassa, kuten myös jäsenvaltiollakin, niin miksei parlamentilla? mielestäni pitäisi päätöksentössä käyttää ei yksinkertaista enemmistöä, vaan kahden kolmasosan enemmistöä. Ja jos ehdotuksia tulee parlamentin tai komissiolta, niin sekin olisi parempi kuin että ehdotukset tulisi pelkästään komissiosta. Me tarvitsemme myös jonkinlaisen riinaratkaisujärjestelmän, jotta se olisi vähemmän virkavaltainen, sen pitäisi olla yksinkertaisempi ja joustavampi. Lopuksi vielä toteaisin, että tarvitsen tässä totta kai myös varjovalmistelijoiden tukea koko prosessin aikana. Varmasti sen myötä saadaan aikaan hyviä tuloksia myös tässä aikataulussa. Puheenjohtaja, jos sallitte, niin vielä toteaisin sen verran, että määräaika tarkistuksen jättämiselle on 26. syyskuuta puolelta päivin. Tarkistuksia käsitellään 14. lokakuuta. Äänestys toimitetaan puolestaan tässä valiokunnassa marraskuussa. Toivottavasti me pystymme tässä aikataulussa tekemään työn ja täydentämään sitä, mitä teillä oikeudellisessa oikeudellisen valiokunnassa. Odotan mielenkiinnolla nyt muiden puheenvuoroja. Good, well... Hyvä, kiitoksia kovasti. Tiukka on tämä aikataulu, mutta onhan tämä nyt ollut jo käytössäkin jonkin aikaa. Toivottavasti valmistelijatkin voivat tähän sitten puuttua. Eiköhän äänestys sitten toimita 5. marraskuuta aamusten tietojen perusteella. No niin, sitten Panzeri ensimmäisenä varovalmistelijoista. Kiitos, kiitos. Ja lyhykäisesti minäkin korostan tämän paketin merkitystä, mitä komissio nyt esittänyt uudistamiseksi. Kyse on aloitteesta, jolla voidaan nopeuttaa ja tehdä edullisemmiksi tavaramerkkihakemusten rekisteröinti Euroopan unionissa. Tämän lisäksi olen vakuuttunut, että tämä uudistus ehkä kohentaisi myös yritysten mahdollisuuksia innovoida, jotta tätä myöden voitaisiin saada tehokkaampaa suojaa tavaramerkille väärännyksiä vastaan. Tämä koskee varsinkin tuotteita niiden osalta, joita on tulossa Euroopan unionin tai menevät unionin kautta eteenpäin. Kollega Vastusin esittelemä lausuntoluonnos vastaa tätä toivetta. Ja olen aika lailla samaa mieltä hänen tarkistusten kanssa, jolla vielä vahvistetaan niitä tuotteita, jotka ovat menossa EUn kautta, niin että siinä vahvistetaan kansallisia viranomaisia ja niitä voitaisiin kansallisissa virastoissakin käsitellä niin, että EU-virastoissakin voisi hoitaa suojattuja maantieteellisiä merkintöjä tai muita teollisia tekijänoikeuksia perussopimusten nojalla. Kuitenkin olen sitä mieltä, että vielä on tarvetta myös jotenkin selventää tilannetta siihen, joka liittyy kuluttajan suojaan. Tämä on yksi erityistehtävä myös meidän valiokunnassamme. Ensinnäkin kolmen näkökohdan osalta. Ens, on hyvä muistaa, että meidän täytyy vahvistaa myös tätä yhteisön tasolla. Korostan sitä, että tavaramerkin tärkeimpänä tehtävänä on osoittaa, mistä tuote on peräisin tai mistä palvelu on peräisin. Kyse on käsitteestä, joka on tullut esille usein myös tuomioissa, tuomioistuimessa, niin että tämä alkuperän toiminto olisi vielä vahvempi. Se on tärkeää, että yritykset voivat tätä meidän luoda yksinomainen kytkös tiettyyn merkkiin. Näin tällä olisi myös yksilöivä tehtävänsä ja näin voidaan taata se, että meillä on reilua kilpailua, voidaan suojata kuluttajia. Tämän myötä myös markkinat toimivat paremmin niin, että kuluttajat voivat selvästi osoittaa, minkä tuotteen tai palvelun puoleen kallistuvat. Ei se tarkoita sitä, että muut toiminnot, kuten tiedottaminen tai investointi, olisivat vähemmän tärkeitä, mutta ensi täytyy markkinoiden läpinäkyvyys taata. Toiseksi olen sitä mieltä, että on syytä myös taata noudattaen nyt voimassa olevaa lainsäädäntöä ja myös tiedon vapautta vahvistaa. On erittäin tärkeää välttää sellainen tilanne, että tässä on napit vastakkain kaksi etua, että toinen menee toisen yli ristiriitatilanteessa. Siksi meidän täytyy miettiä, mitä yksinomaisia oikeuksia on annettu jollakin tavaramerkillä, että samalla markkinoilla joku toinen sitä käyttää hyväkseen siinä, että jotenkin pystyttäisi puuttumaan tavaramerkin omaavaa tuotetta. Kolmanneksi olen sitä mieltä, että on hyvä myös laita sitä joukkoa, joka voisi hakea tavaramerkkisuojaa nykylainsäädännössä. Kolmannet osapuolet, esimerkiksi valmistaja, tuottaja, palvelun tarjoaja ja niin edelleen, voivat sen jälkeen, kun hakemus on julkaistu, esittää kirjallisia huomioita ja esittäen näkemyksen sen ottaa, miksi tavaramerkkihakemus pitäisi evättää. Minä olen sitä mieltä, tai me olemme sitä mieltä, että pitäisi huomioida nämä tahot voisivat myös esittää vastalausensa hakemuksen silloin, kun siellä sellaisia näytteitä, että tuote aiheuttaa esimerkiksi vaaraa silloin, kun kyse maantieteellisestä merkinnästä. Ennen kaikkea on kyse sellaisista näkökohdista, joita minä pidän hyödyllisenä ja joita ehkä valmistajakin voisi miettiä tykönä. Joka tapauksessa minä teen tästä myös tarkistuksen tähän vastaukseen lausunto. Kiitos. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti. Herra kakkis. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi yleisiä huomioita, jotka esitän tässä Jürgen Kreutzmannin sijasta. Olemme tyytyväisiä esit- valmistelijan kantaan. Hän tukee komission ehdotusta meidän valiokunnallemme tärkeissä kohdissa oikeuksien haltijoiden oikeuksien vahvistaminen kolmansien maiden väärinkäyttäjien va- ö, vastaan on tärkeää. Nyt sitten vielä tähän tavaramerkkiin direktiiviin Rouva Pastoksen ehdotusta tuetaan yleisesti ennen kaikkea sitä korostusta, että kansallisvaltioiden pitää tukea oikeuksien haltijoita ja ja tavaramerkin pitää olla hyvin erotettavissa rekisteröintihetkellä. Me emme kuitenkaan ole samaa mieltä valmistajan kanssa siitä, että kansallisten te- teollisoikeuksien virastojen pitäisi, pitäisi ähm, näiden relatiivisten rekisteröintiesteiden lisäksi nämä absoluuttiset äh, esteet tutkia. Tämä johtaisi viivästyksiin, epävarmu- oikeudelliseen epävarmuuteen ja kuluihin. Kompromissina voitaisiin käyttää juuri ehdotusta virastolle, virastolle ja oikeuksien haltijoille voitaisiin antaa viran puolesta tietoa. Tämä tieto, tiedonanto olisi täysin, <laughs> täysin epävirallinen. Jyrkin Kreutzmann on paikalla, mutta minä jatkan tässä me tuemme ehdotusta, valmistelijan ehdotusta suojatun alkuperä, maantieteellisen alkuperämerkinnän sen, sen siirtämistä ohim virastolle. Näin voidaan toimia tehokkaammin. Me olemme tyytyväisiä myös siihen ehdotukseen, että ohimvirastoon lähetettäisiin parlamentin edustaja ja silloin ylijäämätilanteessa alennettaisiin maksuja. Tässä ei pitäisi kuitenkaan ottaa velvollisuutta käyttöön. Me haluamme, että ylijäämät eivät, eivät siirtyisi EU-talousarvioon, vaan ne pitäisi sijoittaa EUn teollisten suojaan. 96,3 prosenttia hakemuksista tehtiin sähköisesti ja sähköistä hakemusprosessia on yksinkertaistettu, joten ö, ei ole tarpeellista, että hakemuksia pitäisi syydä, saada, an, jättää myös kansallisissa virastoissa. Tämä suora hakemusten jättäminen EU-tasolla on tehokkaampaa ja se, se säästää veronmaksajien rahoja yhteistavaramerkkien haltijoiden uudessa, jotka ovat rekisteröidyt uudessa järjestelmässä, pitäisi, niille pitäisi mahdollistaa se, että, että, että että sopeutetaan asetukseen Valmistelija ehdottaa tässä asiassa, että sopeutus otettaisiin käyttöön vasta, kun tehdään muutoksia, kun muutokset ovat kuitenkin oikeuksien haltijan intressissä. Me tuemme komission ehdotusta, jos mutta haluaisimme kuitenkin, että määräaikaa pidentää neljästä 12 kuukauteen, jotta oikeuksien haltijoille annetaan enemmän aikaa. Me annamme, esitämme tästä tarkistuksia, mutta olemme varmoja, että pääsemme tästä yhteisymmärrykseen. Kiitos. Thank you very much. Did you want to add it? Kiitoksia kovasti. Herra Kroitu, haluatteko lisätä jotain? Go, uh, I had to be in the ITRE and had... Minun pitää olla ITREssä minun täytyy käyttää siellä puheenvuoro, joten siksi oli myöhässä, mutta kaikki on hyvin, koska kissa minun puheeni. Mr. Engström, welcome. Herra Engström, tervetuloa. Thank you. Uh... Kiitos. Merkintöjen tarkoituksena on tietysti helpottaa laillista kauppaa ja tässä suhteessa saada sisämarkkinat toimimaan monessakin mielessä paremmin. Ja näin tietysti tapahtuu. Tässä annetaan tietoa kuluttajille siitä, että kyseessä on laillinen tuote ja niin edelleen. Mutta mutta siis tarkoitus sille, että on olemassa tällainen tavarmerkkijärjestelmä, on se, että pitää edistämään kauppaa, mutta komission ehdotuksessa valitettavasti on kaksi ehdotusta, jotka minusta menevät päinvastaiseen suuntaan. Toinen niistä on se, että pyritään laajentamaan tavarmerkkilainsäädäntö kattamaan ei pelkästään Euroopan alue, vaan myöskin Euroopan kautta kulkevat tuotteet. Tämä ei vaikuta väärentämiseen lainkaan, koska väärentäminen on jo laitonta. Joka tapauksessa ja äh, rikollista eivät noudata lakia, joten ei tämä ratkaista mitään ongelmaa sillä, että lisätään laki, jossa sanotaan vielä kerran, että jokin asia on laiton. Mutta se, että laajennetaan eurooppalaiset avainmerkkioikeudet kattamaan myöskin vapaa vapaa-satamat Rotterdamissa ja muualla, tämä tulee olemaan ongelma. Meidän ensinnäkin äh, tarttua tähän lääkekysymykseen. On jo tapahtunut, että kuljetukset, lääke, lääkkeiden kuljetukset kolmansiin maihin on pysäytetty tavaramerkki lainsäädännön vuoksi ja näiden merkintöjen lisä, nämä lisääminen laajentaisi näitä ongelmia, mutta myöskin tulli Rotterdamissa ja muualla. Ne saavat yhä enemmän tarkistettavaa silloin, kun on kysymys täysin laillisesta kaupasta, koska jos jotakin kuljetetaan kolmanteen maahan – jossa tietty tavaramerkki oli rekisteröity, ei ole mitään syytä siihen, miksi tähän, näihin tuotteisiin pitäisi puuttua Euroopassa, kun on Euroopan alueen läpi siksi, että ei noudata eurooppalaisia tavaramerkkilainsäädäntöä silloin, kun tavarat eivät ole tulossa Euroopan markkinoille. Tässä ei ole mitään järkeä. Se on, se on täysin haitallista lailliselle kaupalle. Pahempaa on vielä kenties ehdotus, että laajennetaan jälleen kerran sitä, että tuliviranomaisella oli oikeus ja velvollisuus takavarikoida tuotteita, joita yksittäiset kuluttajat ovat saaneet internetissä. Jos minä kuluttajana ostan jotakin vaikka Hongkongissa tai Yhdysvalloissa toimivalta verkkosivulta tai jostakin muualta, vaikkapa ö, matkapuhelimeen, niin silloin täysin laillinen tuottaja, vaikka Apple, mutta minä siis ostan tuotteen Euroopan ulko, unionin ulkopuolelta, silloin – Tämän ehdotuksen mukaan tullin tulisi takavarikoida tuo tuote. Jos tämä menee lävitse, yhä useampi kuluttaja ei enää tunne eroa, mm, mikä on EUn ulko- tai sisäpuolella. Jos kysyy ihmisiltä kadulta, eivät he tiedä, missä Amazon.com toimii. Toimiko se EUn sisäpuolella vai ulkopuolella? Tämä johtaa siihen, että tavalliset kuluttajat, jotka ostavat täysin laillisia tuotteita, päätyvät tilanteeseen, jossa tuli takavarikoi tuotteita, kertovat ystävilleen sitten, että ei voi luottaa sähköiseen kaupankäyntiin yli rajojen, koska tulli sattumavaraisesti varastaa tavarat. Tämä on uskoakseni hyvin haitallista sähkökaupalle. Tässä valiokunnassa me puhumme hyvin paljon siitä, miten haluamme edistää sähkökauppaa ja sähköistä kaupankäyntiä, miten me näemme sen hyväksi. Tämä olisi todella erittäin haitallista sähköiselle kaupankäynnille. Tästä olen vakuuttunut. Sitten äh, muut pienemmät seikat, koska näen tämän kuitenkin nyt tällaisena merkittävänä kysymyksenä. Olisin yhtä mieltä herra Pantserin kanssa, kun hän puhui äh, ilmaisuvapaudesta. Siis nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä, jos minä haluan käyttää tavaramerkkiä kulttuurityössä tai vain huvikseni, olen täysin vapaa tekemään niin. On kuitenkin paljon väärinkäyttöä, joka lisääntyy. Tavaramerkki asianajat sanovat, että ei saa käyttää merkkejä. Viimeisin esimerkki, josta luin jokin aika sitten, oli juliste, jossa sanottiin, että, jossa oli teksti, joka on perusolemassa ajalta, että se oli kuitenkin, tämä tuli hyvin tunnetuksi. Nyt kuitenkin joku oli mennyt tämän lauseen, keep coming, carry on, oli rekisteröinyt tämän ja oli alkanut uhata niitä ihmisiä, jotka käyttivät tätä tekstiä teksteissään ihmisiä, jotka olisivat vaikkapa painaa tämän T-paitoihin, uhkailla heitä tavaramerkki lainsäädännön pohjalta. Tämmöistä ei ole kuitenkaan mitään pohjaa. Hän ei ole minkäänlaista oikeudellista oikeutta toimia näin. Kuitenkaan useimmat ihmiset eivät tiedä tätä. Jos saa tällaisen uhkan ja kirjeen, jonka saa lain, asianajalta, jossa sanotaan, että, että tässä nyt rikotaan lakia, niin silloin useimmat ihmiset antavat periksi. Olen täysin yhtä mieltä herra Panzerin kanssa, että selkeytys olisi erittäin hyödyllinen sen korostamiseksi, että tavaramerkki rajoittaa vain tavaramerkin käyttöä silloin, kun käytetään tiettyä merkkiä tietyn palvelun identifioimiseksi, joka on olemassa markkinoilla. Tämä voisi olla hyödyllistä. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa yhdestä asiasta, nimittäin tavaramerkkidirektiivistä, nimittäin komissio esittää, että jäsenvaltioiden ei tulisi tehdä tällaisia ex officio selvityksiä. En tiedä, onko tämä hyvä ajatus. Minusta tällainen I know there, there are arguments for and against. I'm tehtävät selvitykset. Minä sanoisin itse, että on hyvä asia pienten ja keskisuuden yritysten kannalta etenkin mutta on tietysti tietoinen myöskin vasta-argumenteista, mutta minusta tämä kuitenkin pitäisi jättää jäsenvaltioiden päättäväksi, koska perinteet ovat erilaiset eri jäsenvaltioissa. Ei ole mitään syytä sille, että Brysselissä ryhdyttäisiin etsimään ratkaisuja ja pakottamaan jäsenvaltion ratkaisuja sillä periaatteella, että yksi koko sopii kaikille. Olen näistä maksoista vielä. Minä olen sitä mieltä, että ylijäämä, joka syntyy minusta, sen pitäisi palata EU-budjettiin. Tämä on virasto niin kuin kaikki muutkin virastot. Useimmat virastot tarvitsevat rahaa EU-budjetista. Tämä virasto, se tuottaa ylijäämää ja todennäköisesti tulee vastaisuudessakin tuottamaan ylijäämää, joten kyllä tämä silloin pitäisi palata takaisin EU-budjettiin tämän rahan. Ja minusta tässä yhteydessä on syytä muistaa, että maksut, kun me puhumme yleensä maksusta, me sanomme, että – Haluamme alentaa maksuja niin paljon kuin mahdollista, jotta asiat ovat helpompia yritystoiminnan kannalta, mutta tämä oli, ole totta silloin, kun on kysymys tavaramerkeistä. Kun tulee kysymys näistä ö, hakemusmaksuista, tällä hetkellä niin suurin piirtein kattavat ö, kustannukset, jotka liittyvät hakemusten käsittelyyn, mutta kun tulee uusimismaksuihin, maksuihin, eivät ole sen alhaisempia ne maksut, kun on ollut jo tavaramerkki 10 vuotta ja uusi sen, kymmenen vuoden päästä tietää kyllä, onko se ollut menestyksekäs vai ei. Jos tuote on ollut menestyksekäs, se ei tule myöskään uusimaan tätä merkkiä. Jos se on ollut menestyksekäs 10 vuodessa, kyllä varmastikin on, on ansainnut tarpeeksi maksaakseen parisataa euroa mutta me haluamme maksua olevan liian alhaisiakaan, koska silloin ihmiset, jotka itse asiassa eivät edes käytä merkkejä, uusivat sen joka tapauksessa, kun se kerran ei maksa mitään. Tällä tavoin monet esteet eh, tavaramerkkirekisteristä jäisivät eh, olemaan, mikä olisi haitallista yrityksille, jotka haluaisivat käyttää tavaramerkkiä, jos se on hyödyllinen. Siis me puhumme maksuista, me ehkä haluamme asettaa maksut sillä tavalla, että yritykset että hakevat niitä ja edelleen saadaan niitä ylijäämää. Ja tämä raha minusta varmastikin olisi erittäin tervetullutta eu budjettiin suoraan sanottuna. Ja sitä voitaisiin käyttää siellä hyödyllisesti. Tässä olivat minun keskeiset kohtani. Oh, Kiitoksia. Ihan täydellisiä seikkoja tuli esille. Ehkä olisi hyvä ottaa kiinni niistä. Wieler viimeisenä varjovalmistelijana, sitten mahdolliset muut ja komissio. Kiitoksia. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta, asetuksesta ja direktiivistä. Meillä ei ole paljon aikaa, joten minulta vain muutama huomio. Olen samaa mieltä useimmista tarkistuksista, jotka valmistelija on esittänyt. Olen tyytyväinen, että artikla 41 on lähtenyt muuttamaan tästä viran puolesta menettelystä. Mutta en tiedä, pitäisikö koko artikla poistaa. Minä mieluummin haluaisin, että jäsenvaltiot saisivat päättää asiasta itse. varmasti esitän tästä asiasta tarkistuksen. Minulla on muutamia epäilyksiä molempien asiakirjojen muotoiluissa. Esimerkiksi direktiivin artiklat 52 ja 53, joissa on kyse yhteistyöstä kansallisten virastojen ja EU-viraston välillä. Tuen kyllä tätä yhteistyötä eu virastojen ja kansallisten virastojen välillä, mutta haluaisin kuitenkin, että jäsenvaltioille annetaan enemmän joustavuutta ja niiden toimivaltaisille viranomaisille annettaisiin joustavuutta sen suhteen, miltä tämän yhteistyön pitäisi näyttää. Esitän tästäkin tarkistuksen. Haluaisin lisäksi muuttaa artiklaa Ähm, artikla 123, alakohta C, 2, 3 ja 4. Tässä on kyse tuen antamisesta. Mielestäni tässä ei ollut oltu tarpeeksi tarkkasanaisia sen suhteen, miten paljon vaikutusta kansallisilla viran, virastoilla on, ja sitten tukiaisten määrästäkään ei ole oltu tarpeeksi tarkkoja. Ehkä pitäisi mm, vähimmäismäärä määrätä. Ja sitten hakemus maksut. Eli dele, tämä on määrätty delegoidussa säädöksessä, mutta haluaisin sen itse asetukseen. Ja sitten valmistelija on ehdittänyt tästä johtokunnan kokoonpanosta tietoja eh, mm, asioita, mutta minä menisin pidemmälle. Johtokunnan puheenjohtaja voitaisiin vasta johtokunnan päätöksen jälkeen erottaa. Ja komissiolta pitäisi tätä ennen saada tätä koskevaa pyyntö. Minua, minua epäilyttää tässä kohtaa komission rooli ja aion esittää tästäkin kohdasta esi- tarkistuksen. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia kovasti varovalmistelijoille. Haluatko joku muu jotain sanoa? Ehkä laajemmalta pohjalta, mitä tässä ehkä herra Kreutzmann voisi kerrankin kuunnella minua, eikä keskustella Hatsimar Kakkiksen kanssa. Meidän täytyy olla tässä hyvin varovaisia, mitä siihen, mitä herra Engström totesi yhteyksistä tämän erotuksen, teidän erotuksenne kanssa liittyen tullimääräyksiin ja teollisen tekijänoikeuksien siellä on kyse myös EUn kautta kulkevista tuotteista. Herra Engström otti tärkeän kysymyksen esille määritelmistä, milloin tulliviranomaiset voivat puuttua teollisen tekijänoikeuksien suojelemiseksi. Se täytyy huomioida myös tässä tarkkaan. Toiseksi liittyen teidän ehdotukseen, kun ajatellaan komission alkuperäistä ehdotusta, että tulliviranomaiset voisivat puuttua. Silloin kyse tavaramerkki suojatuista tuotteista ja niiden varastoinnista. Ja jos on kyse myös aivan laillisista tuotteista, joita tulee muualta, se poistettiin teidän ehdotuksestanne, kun jäsenvaltiot niin halusivat. Tästä ei saa syntyä ristiriitaa. Ajatellaan esimerkiksi tavaramerkkiä väärinkäyttöä, kuten Rangston totesi, tässä helposti rajoitetaan myös yksilöiden vapauttaa. Komissiolta tarvitaan takuut siitä, että sekin huomioidaan ehdotuksessa. Ehkä voivat kommentoida tätä. Pari minuuttia vielä tässä jäljellä on. Herra König, ensin hiukkasen joudutaan nopeuttamaan. Kyllä tässä vielä voidaan palata tarkistuksiin myöhemminkin ja sitten rouva vastus lopuksi. Herra König. Yeah, thank you, Chair. Uh, first of all, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tässä korjata, että en ole herra König, vaan Thomas Eichenberg, vaan, vaan pääosasto Marktin teollisen oikeuksien asioiden vastaava. Pidän huomioni hyvin lyhykäisin komission tyytyväinen valmistelijan tukeen komission ehdotukselle Komission ehdotuksen tarkoituksena on tukea kasvua ja innovaatiota niin, että tavaramerkkisuoja tulee tehokkaammaksi ja edukkaammaksi yrityksille. Komissio kannustaa erityisesti väärennösten tehokasta torjuntaa ennen kaikkea EUn kautta kulkevien tavaroiden kohdalla. Komissio on sitä mieltä, että pitää välttää sitä, että EUsta tulee keskusväärennösten jakelulle. Nämä ehdotukset eivät vai, vaikuta rinnakkaislääkkeiden kauppaan, jossa on kyse patenttilainsäädännöstä. Me olemme myös sitä mieltä, että meidän ehdotuksemme ovat kyllä linjassa mm-hmm. tulli lainsäädännön kanssa. siinä mielessä, että parantamisen varaa kyllä edelleen on ja me olemme kyllä valmiita katselemaan, missä parantamisen varaa olisi. Me arvostamme valmistelijan ponnistelua, kun hän yrittää parantaa komission pakettia entisestään. Tässä vaiheessa meille on liian aikaista kommentoida kaikkia yksityiskohtia, ennen kaikkea rahoitus- ja toimielinasioita, jotka ovat tietysti tärkeitä, jos sallitte, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vielä erityisesti kommentoida muutamaa yksityiskohtaa, jotka edustajat täällä nostivat keskustelussa esille. Ensinnäkin valmistelijan toive pitää yl- tai saada sellainen mahdollisuus, että tavaramerkkihakemuksen voi jättää kansallisessa virastoissa. Mielestämme, mielestämme elämät yritykselle pitäisi tehdä helpommaksi, mutta ei pidä jättää huomiota, siitä, huomiota sitä, että kansallisissa virastoissa ei nykyään saada juuri ollenkaan näitä tavaramerkkihakemuksia. Yli 96 prosenttia hakemuksista vuonna 2012 jätettiin suoraan OHIMn rekisterijärjestelmään. Ja jos katselemme nykyistä asetusta, on selvää, että tässä puhutaan järjestelmästä, jonka piti olla väliaikainen ja piti palvella sellaisia tarkoituksia aikana, jolloin tämä ohin virasto ei vielä ollut tunnettu hakemusten jätteen keskustella. Nyt nykyään tilanne on aivan erilainen. Hakemukset voidaan jättää helposti netissä. Eli ei pitäisi pitää yllä tätä tällaista mm, hakemuksen jättämismahdollisuutta, vaan pitäisi vain virtaviivaistaa menettelyä ja sitten klassifio, kategoriointi, jota, josta, luokittelu, josta monet puhuivat. Valmistelija haluaisi joustavuutta ja tämä sitten sopetettaisiin tuotteisiin ja palveluihin, mutta meidän mielestämme prioriteettina pitäisi olla oikeusvarmuus – joka olisi hyväksi kaikille toimijoille. Siksi olemme sitä mieltä, että pitäisi tavaramerkkien haltijoille pitäisi antaa mahdollisuus sopeutua tavaran palvelulainsäädäntöön. Ja sitten tavaramerkki direktiivi siitä muutama huomio. Yksi seikka meille erityisen tärkeä, nimittäin ehdotuksemme – ota käyttöön yhteisen laajuinen ex officio tarkastus tai valvontaviran puolesta siis. Mielestämme yhteisen laajuinen järjestelmä antaisi tasa arvoista toimintamahdollisuus kaikille yrityksille. Ja tämä loisi tavaramerkkijärjestelmän, joka olisi johdonmukaisen, johdonmukainen ex officio-järjestelmä loisi taakkaa niissä tapauksissa, jossa oikeudenhaltija ei ole käyttänyt tavaramerkkiä. Ja me olemme sitä mieltä, että oikeudenhaltijoille pitäisi itse valvoa oikeuksiaan ja täytäntöpanoa me haluamme painottaa, että meidän ideamme ei ole jättää tavaramerkkihakijoita tässä ulos sateeseen, vaan mm, pitäisi antaa tiedonantopalveluita, joilla ei kuitenkaan ole estävää vaikutusta rekisteröintiä rekisteröinnin suhteen. Ja sitten viraston toimivaltuudet maantieteellisten, maantieteellisten alkuperämerkintöjen suhteen. Tämähän hoitaa tällä hetkellä komissio. Me olemme sitä mieltä, että tämä on mielenkiintoinen idea, jota voidaan tutkiskella, mutta me emme kuitenkaan haluaisi, että tästä nykyistä paketista tulee liian raskas. Vaikutukset, jotka liittyvät valmistelijan ehdotukseen, johtaisivat siihen, että tässä paketissa tulisi li- melko suuri lisäys, joka pitäisi mielestämme pitää tämän paketin ulkopuolella. Tämä paketti pitäisi rajoittaa nykyisen tavaramerkkijärjestelmän uudistamiseen EU-sta. Tässä kaikki minulta, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Vastaus. Nyt aika on jo loppunut ellei sitten ole jotain sanottavaa minuutin verran, vai riittääkö tämä selvä? Nimittäin tulkit ovat nyt olleet sen verran vaketisia jo. Olihan tässä nyt taukoja, mutta ihan nopeasti. Ihan nopeasti, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja puheenvuoroista. Kiitos myös komission edustajalle heidän kantansa selvittämisestä. Jos parin sanan voisin vetää langat yhteen, niin mikä tässä nyt minusta keskeisintä olisi tämän valiokunnan kannalta ja minkälaisen viesti meidän pitäisi lähettää kansalaisille on se, että näiden säädösten tarkistamisen myötä meidän täytyy parantaa heidän käsitystään sisämarkkinoista, että Eurooppa ei ole enää mikään väärennös tai piratismi paratiisi, vaan tavaramerkin järjestelmä pitäisi pystyä toimimaan paremmin. Se olisi joustavampaa ja halvempaa kansalaisten kannalta. Kuuntelen tietenkin tässä tarkalla korvalla niitäkin huolia, joita täälläkin on tullut esille – mutta voi olla, että kaikkia ei niin tarkkaan ota huomioon. Jos ajatellaan EU-kautta kulkevia tuotteita, niin sinällään ihan tähdellinen aihe ja ajankohtainenkin, kuten myös verkossa tehtävät ostokset. Niiltä osin meillä saattaa olla erimielisyyttä. Jossain vaiheessa kuitenkin varmasti pääsemme tässä eteenpäin yhdessä. Nyt on oikea aika antaa oikea merkki. Okay. Well, thank you. No niin, kiitoksia kovasti teille kaikille, varsinkin Rova Vastokselle. Muistuttaisin tosiaankin, että määräaikatarkistuksen jättämiselle on huomenna puolelta päivin. Tarkistuksia käsitellään 14. lokakuuta. Äänestys toimitetaan 5. marraskuuta ja sitten oikeustransvaliokunnassa myöhemmin. Kiitoksia. Tapaamme kello 15. Rova Pietikäinen johtaa puhetta. Olkaapa ajoissa hänenkin takiaan. Me näemme uudelleen huomenna paneelissa. Kiitoksia kovasti.